Witam Państwa. Rozpoczynamy nasze posiedzenie. Moje późniejsze przybycie wynika z faktu. No niin, nyt aloittaisin kokouksen. Se, miksi olen myöhässä, johtuu siitä, että olin tapaamassa slovakialaisia ja Tsekin tasavallasta tulevia järjestöjä – ja tapasin myös Tsekin ministerin ja kuuntelin hänen esityksensä. Ja nyt esityslista näyttää siltä, että toinen äänestyksistä jätetään toimittamatta. Mutta ennen kuin alamme käsitellä esityslistaa, olkaa hyvä. Garcia. Niin, alun perin tässä oli kaksi äänestystä, toinen jää pois, mutta äänestetäänkö tästä lampan ja vuohenlihaalasta tänään? Tak, mamy, a nie mamy głosowania nad białkami. Okej. Proteiny. Niin, kyllä. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, odszedł od nas nasz Eli valkoiskasviäänestys jää pois. Ja kuten tiedätte, kollegamme menehtyi ennenaikaisesti. Edouard Ferrand on kyseessä. Hän teki kanssamme töitä vuosikausien ajan. Hän oli sitoutunut edistämään maanviljelijöiden ja maaseudun asiaa ja haluaisin todella ilmaista osanottoamme hänen perheelleen ja ystävilleen ja ryhmän kollegoille. Mutta hän oli meille kaikille hyvä ystävä, aina rehellinen ja hymyilevä, vaikka kantamme eivät olleetkaan aina samanlaisia. Hän todella aina halusi tehdä parhaansa maanviljelyyden ja maaseudun puolesta. Ja nyt pyytäisin teitä nousemaan ylös. Pidämme minuutin hiljaisuuden. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, Kiitoksia. No niin, hyvät naiset ja herrat. Kuten aina, tämä kokous lähetetään myös internetin kautta. Ja kuten jo mainitsimme, toinen äänestys siirretään. Eli tämä valkuaiskasvi äänestys, joten voimme siirtyä kohtaan neljä esityslistalla uuden neljännen varapuheenjohtajan valintaan. Ja haluaisin vielä onnitella ja kiittää Dancinia. Pyytäisimme koordinaattoria välittämään onnittelut hänelle. Olemme onnitelleet häntä kyllä henkilökohtaisestikin, mutta vielä kerran kaikkea hyvää, onnea ja menestystä. Tämä on valiokunnallemme suuri kunnia. Se, että varapuheenjohtajastamme tulee pääministeri. Nyt sit, sitten voimme siirtyä kohtaan neljä, kuten sanoin. Pyytäisin nyt ilmoittamaan virallisesti ehdokkuuksista tähän paikkaan. Ryhmät voivat ilmoittaa ehdokkaistaan ja on mahdollista myös, että tietty määrä jäseniä ilmoittautuu ja alan, avan nyt tämän menettelyn. Andrzej. Se istui Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia sanoistanne. Edustaja Danchilaan liittyen sosiaalidemokraattisessa ryhmässä eilen tapasimme ja halusimme hänelle toivottaa hyvin paljon onnea tähän uuteen tehtävään, tähän tärkeään avainhetkeen Euroopan unionin tulevaisuutta ajatellen. Ähm, täällä agrivaliokunnassa ja meidän ryhmässämme oli erittäin aktiivinen jäsen ja koko kautensa ajan hyvin vahvasti ja sitoumuksella vaikuttanut työhömme, joten haluaisin sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta Gabriela Joana uudeksi varapuheenjohtajaksi esittää. Hän seuraa kollegamme, hän on tuossa takana, niin todella siis esittämme, esitämme häntä maatalousasian valiokunnan varapuheenjohtajaksi. Olemme vakuuttuneita, että voimme luottaa tähän uuteen parlamenttimme jäseneen, joka on täysin pätevä voidakseen täyttää maatalousalalla tehtävänsä ja muutoinkin jäsenenä, joten pyydän hyvä puheenjohtaja ottamaan SND-ryhmän puolesta tämän ehdokkuuden huomioon. Kiitoksia. ajatellut. Kiitoksia puheenjohtaja. EFTDn nimissä haluaisin ehdottaa Marko Zulaa. Pan Marek Zulo pracował z nami. E, o... Zullo on tehnyt kanssamme yhteistyötä ja kumpikin ehdokas on valiokunnan varsinainen jäsen, täysjäsen. Ja jos muita ehdokkuuksia ei enää tule, esille. Voimme siirtyä äänestämään. Nicholson. Sola, yo quería, es que a mí se me ha pasado cuando hemos comenzado el orden del día con el tema. Niin, kun käsittelimme esityslistaa, meillä oli tulkkausongelma. Ymmärsimme, että jokin äänestyksistä jäi pois. Mutta olisiko mahdollista, että huomenna tehtäisiin esityslistaan muutos ja 13 kohta olisikin kohta 12 ja toisin päin. Eli toinen kohta olisi ensimmäinen. Puhuin tästä sihteeristön kanssa ja jos muut valiokunnan jäsenet eivät tätä vastusta, olisi hienoa, jos näin voisimme tehdä. Eli kohta 13 Dorfmannin elintarvikkeiden ja maatalouden tulevaisuudesta olisikin kohta 12. Ja sen jälkeen otettaisiin alkuperäinen kohta 12. zgody ze strony panów posłów sprawozdawców. Czy pan... Niin. Tarvitsemme tähän esittelijän suostumuksen. Sopiiko tämä muutos siis herroille Carthy ja Dorf, Dorfman? Carthylle näyttäisi sopivan. Nicholson. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin pyytää tällaista tiedonantokohtaa ja haluan palata tämän valiokunnan alkuaikoihin. Eikö ole oikein, että Dontin järjestelmän mukaisesti EFDDllä oli oikeus varapuheenjohtajuuteen ja valitettavasti tuo ehdotus ei mennyt läpi. Mutta miten tämä järjestelmä nyt sitten soveltuu Valitsemmeko me tämän valiokunnan jäsenen varapuheenjohtajaksi vai miten toimitaan? Tiedän, että tässä on harmaanon ja vanhenen, mutta muistan kuitenkin tämän oikein vielä. Ja käsittääkseni tuolloin vähän riideltiin siitä, että, että EFDDn ehdokasta valiokunta ei hyväksynyt tätä ja sosialistille meni tämä varapuheenjohtajuus. Halusin vain selvennystä tähän, enkä tiedä mikä tilanne nyt tämän, tänä päivänä onko. Sovitetaanko Jontia, onko se vielä hengissä ja millä tavalla toimitaan. Minä esitän siis vain kysymyksen. Well, thank you, Chair. This is a very sensitive... Kiitoksia All I can all I... Kiitoksia. Tämä tietenkin äh, ristiriitainen kysymys ja hankala käsitellä. Voin sanoa vain, että poliittisten ryhmien välillä on tehty äh, järjestelyjä, jotka ovat Dontin järjestelmän mukaisia tai eivät ole Dontin järjestelmän mukaisia. Tämä on aivan poliittisten ähm, järjestelyjen kysymys poliittisten ryhmien välillä. Mitä sääntöihin tulee loppujen lopuksi? se, mikä on tärkeää, on puheenjohtajan vaali. Ja nythän meidän pitäisi tuo vaali järjestää. En voi ennakoida sen lopputulosta, mutta näin tilanne on. Meidän täytyy ähm, seurata tarkasti oikeaa menettelyä. En voi tässä ennakoida, mikä lopputulos on, enkä voi myöskään kommentoida sitä, mikä äh, olisi ollut poliittinen järjestely muissa menettelyissä. Eh, niin, Hyvät naiset herrat. Kiitoksia puheenjohtaja. No poliittisten ryhmien välisistä järjestelyistä niin mainitsisin kyllä vain sen, että ALDE-ryhmässä emme ole sitä mieltä, että tämän kaltaista järjestelyä enää on voimassa. Se oli aika selvä silloin, kun varapuheenjohtaja tai parlamentin varapuhemies valittiin, jossa varapuhemies poi, paikan piti tulla Gesine Meissnerille Alderyhmästä, mutta enemmistö parlamentissa äänesti aika suuri enemmistökin EFDDn e ehdokkaan puolesta. Mitä järjestelyä ei siis ole? Ja meillä on ihan samat kysymykset kuin edustaja Nicholsonilla. Ja siitä syystä aion äänestää tyhjää. Ei sen takia, että meillä mitään näitä ehdokkaita vastaan on ylipäätäänkään. Aiomme kuitenkin äänestää tyhjää, koska meidän mielestämme mitään järjestelyä enää ei ole. Ja siitä syystä me emme itse asiassa tiedä, olisiko oikein seurata Dontia tai onko meillä järjestely. Ihan vain siis tiedoksi. Tämä on syy meidän tyhjään äänestämisellemme. Przyjmuję informację. Hyvä, tämä on pantu nyt merkille. Flanagan. Eh, Voisinko ehdottaa, että sosialistit tarkastelevat eh, sitä, mitä sosialismi tarkoittaa? Sehän tarkoittaa reilua jakamista. Meidän pitää jakaa reilusti, ja jos sosialistit olisivat todellakin mitä väittävät, he reilusti antaisivat vuoron pienemmällekin ryhmälle, mutta tällaista reilua jakoa ei kyllä tällä hetkellä tapahdu. Dziękuję za bardzo cenną wymianę poglądów. Lämmin kiitos tästä arvokkaasta keskustelusta. Dontin periaate on vahvistettava, mutta nyt siirrymme äänestämään. Ehkäpä tarkistamme ensin, onko ryhmien jäsenet, ovatko he oikealla tavalla paikalla ja läsnä. Täällä Bogovic on edustamassa kollegaa ja meillä on toinenkin korvaavuus ainakin. Ja ryhmien tietenkin täytyy tämä nyt keskenään sitten tarkistaa. Eli että poissa olevia täysjäseniä joku täällä oikealla tavalla edustaa. Kaksi ehdokasta siis. ehdokkaat hyväksyvät ehdokkuutensa. Meillä on Joana ja Zullo ovat ehdokkaat. Ja ehkäpä voimme sopia, että vihreä on Joannan väri ja Zullon punainen. Ja tyhjäkin saa tietysti äänestää. Ty- painamalla tyhjää. Onko tämä selvä? Mm-hmm. Where is problem? Sorry, I would like to signal that the, the, the interpreters are... Haluaisin sanoa, että tulkit eivät tulkkaa riittävän nopeasti. Kyseessä on erittäin arkaluontoinen prosessi ja on erittäin tärkeää, että joka ikinen sana tulkataan kunnolla. Muussa tapauksessa jotkut asiat jäävät ohi. Pahoittelen. Okei, okay, pan tak? Des. Kiitos puheenjohtaja. Halusin sanoa, että meidän ryhmämme tukee SD-ryhmän ehdokasta. Chcę powtórzyć. Osoby, które głosują za panią poseł. Ne, jotka äänestävät Joana, painavat vihreää nappia. Ja ne, jotka puolestaan haluavat äänestää herra Zulloa, painavat punaista nappia. Ymmärrättekö? Ja pyytäisin vielä, että ryhmien koordinaattorit vahvistavat sen, ketkä äänestävät poissa olevien täysjäsenten puolesta varajäseninä. Tämä on ilmeisesti nyt hoidettu, joten avaan äänestyksen vihreä rova Joannalle ja punaista Zullalle. Äänestys alkaa. Oh. jeszcze muszę kartę włożyć. Ai niin, varmaankin olisi syytä laittaa myös oma äänestyskorttini tänne laitteeseen. Vielä voitte äänestää siihen asti, kunnes päätän äänestyksen. Ovatko kaikki nyt äänestäneet? Voting. Okay, that's fine. Okay now. STltä yksi ääni liikaa. Nyt taitaa olla kunnossa. Hyvä. Nyt asia on hoidettu. Kaikki toimii. Kaikki on kunnossa. Kaikki äänet on annettu ja äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Tässä tulokset. Onnitteluni Rova Joanalle. Teistä tuli juuri uusi varapuheenjohtaja. Ja kutsumme teidät pika pika tänne puhujakorokkeelle. Täällä on teille paikka. Przystępujemy do realizacji do głosowania. Näin voimme sitten siirtyä äänestykseen. Vielä kerran onnittelut. Ja annan puheenvuoron heti Erans Garcialle. Tänään äänestämme hänen mietinnöstään, joka on aiheeltaan erittäin mielenkiintoinen. Siinä katsotaan lampaan ja vuohenliha alan nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. On parasta, että hän kertoo meille tarkistuksista ja mietinnöstä. Kiitoksia. Tämä on mietintö, jossa käsitellään arkaluontoista alaa, jolla on nähty paljon tappioita viimeisen vuosikymmenen aikana. Ja valiokunta on yksimielinen siitä, että alalle, alan on kiinnitettävä huomiota. Tähän valiokunta-aloitteeseen mietintöön on jätetty valtava määrä tarkistuksia. Tämä osoittaa, kuinka tärkeä aihe on. Haluan kiittää varjoesittelijöitä, samoin poliittisia ryhmiä, niiden työntekijöitä ja parlamentin työntekijöitä, sihteeristöä, sihteeristöä yhteistyöstä, jota on tehty ja jota jatketaan edelleen. Kuten sanoin, kompromissitarkistuksiakin on paljon sekä johdanto-osan kappaleesta että varsinaista leipätekstistä. Ja nyt teksti on alkuperäistä paljon sujuvampi. 17 ja 18 kompromissitarkistukset lainsäädäntötekstistä ovat tässä tärkeitä. Sitten meillä on seitsemän kompromisseja johdantoosan kappaleista, eli tässä on pyritty helpottamaan äänestystä ja tasapainottamaan tekstiä. Toivottavasti äänestys sujuu ongelmitta ja kollegoiden ongelmat, viime hetkenkin ongelmat äänestysluettelon osalta on saatu ratkaistua ja valittelen sitä, että äänestysistä tuli niin myöhään. Ja yksi asia vielä jossa voimme yhdistää ja äänestää yhtenä ryhmänä useista tarkistuksista. 15, 16 ja 17 kompromissitarkistukset ovat tällaisia. Näistä olemme kaikki samoilla linjoilla. Toivottavasti äänestys sujuu hienosti ja toivottavasti täysistunnossa muut kollegat tukevat valiokuntaa. Tämä on todella ala, joka ansaitsee huomiomme. Tästä täytyy muistaa myös lähestyvät kauppasopimukset. Kiitos. Dziękuję pani poseł. W takim razie przystępujemy do głosowania. Hyvä, nyt voimme siirtyä sitten äänestykseen. Jos tarvitaan apua, käännämme puoleenne. Yksi puolesta. Vastaan. Hyväksytty kaksi puolesta vastaan. Hylätty kolme puolesta vastaan. Hylätty neljä puolesta. Hyväksytty viisi puolesta. Hyväksytty kuusi puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksyt kahdella äänellä. Seitsemän puolesta. Vastaan. Hylätty. Kahdeksan puolesta. Vastaan. Hylätty. Yhdeksän puolesta. Vast- hyväksytty. Kompromissi yksi ko- sähköinen koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi hyväksyttiin. 148 puolesta hyväksytty. 248 hyväksytty. 284. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Przyjęty. Przechodzimy do poprawki 145. Kto jest za... 145 puolesta hyväksytty.

Hyväksytty. Oli syytä tarkistaa. 322 puolesta. Hyväksytty. 365 puolesta. Hyväksytty. 153 puolesta vastaan. Hylätty. 154 puolesta vastaan. Hylätty. 155 puolesta vastaan. Hylätty. 156 puolesta vastaan hylätty. 157 puolesta vastaan hylätty. 158 puolesta vastaan hylätty. Sata kuusikymmentä puolesta vastaan hylätty. yksi puolesta vastaan hylätty. Kompromissi kolme No, tarkistetaan sitten 161. Äänestys alkaa. 161. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Kompromissi on hyväksytty. 381 Nekov. Hyväksytty. 172 puolesta. Hyväksytty. 173 ja 323 puolesta vastaan Hyväksytty. 176 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hylätty. 177 puolesta vastaan. Hylätty. 178. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 178. Puolesta vastaan hylätty. 179 puolesta hyväksytty. 180 puolesta hyväksytty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 195 seuraavaksi. Puolesta. Hyväksytty. Kiitos. 196 puolesta. 202 puolesta. Hyväksytty. 204 puolesta vastaan hylätty. 207 puolesta hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi kuusitoista. Puolesta. Hyväksytty. Kolme viisi kuusi puolesta. Hyväksytty. Yksi neljä puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Yksi yhdeksän neljä siis. Äänestys päättyy. Hylätty. 2.19. Puolesta vastaan hylätty. kahdeksantoista, Puolesta vastaan hylätty. 386 puolesta hyväksytty. 220 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 229. Puolesta. Hyväksytty. Kaksi 3, 0. Puolesta vastaan. Hylätty. Kaksi kolme kuusi Puolesta vastaan. Hylätty. Kaksi kolme kahdeksan. Tarkistetaan vielä Kaksi 238. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Poprawka 238. Za. Przeciw. 238 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti, en nähnyt tulosta. Äänestys alkaa. Zamykam. Przyjęta dwoma głosami. Poprawka... Hyväksytty kahdella äänellä. 370 puolesta hyväksytty. 3, 385 puolesta hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Dziękuję. Zamykam. Äänestys päättyy. Kompromissi hyväksytty. 248 hyväksytty. 252 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. En oikein saanut laskettua käsiä. 252. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Tiukille meni. 253 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty yhden äänen erolla. 256 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Puheenjohtaja Kooria 274 puolesta hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 264 puolesta. Kiitos, hyväksytty. 265 puolesta. Kiitos, hyväksytty. 267. Puolesta hyväksytty. 275 puolesta hyväksytty. Kompromissi 9. Äänestys alkaa. 9 siis. Ja päättyy. hyväksytty. 285 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 294 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Kolme kahdeksankymmentä. Bove puolesta. Vastaan. Hylätty. Kolme kahdeksan kolme puolesta vastaan. Tarkistetaan 383. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. Otwieram głosowanie nad kompromisem 12. Zamykam głosowanie. Kompromissi 12 siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty seuraavaksi 305. Noisilta Arabella puolesta vastaan Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 306 puolesta hyväksytty, 308 puolesta hyväksytty, 309 puolesta hyväksytty. Kompromissi 13 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 321 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme äänestykseen ryhmässä kompromissit 15, 16, 17. Äänestys alkaa. Äänestämme näistä kompromissista yhtä aikaa ryhmänä. Äänestys päättyy. hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme tarkistukseen 371. Edustaja Tullulta hyväksytty. Kompromissi 18. Äänestys alkaa. Kompromissi 18. Äänestys päättyy. hyväksytty. Siirrymme tarkistuksen 320 puolesta hyväksytty. 325 puolesta. Tämäkin hyväksyttiin. Tarkistammeko vielä? Äänestämme tämän 320. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 325 puolesta. Hyväksytty. 249 puolesta vastaan. Vastamme tämän sähköisesti. Äänestys on käynnissä. Äänestys päättyy. hyväksytty. Onnittelut tästä. 251 puolesta hyväksytty. 215 puolesta hyväksytty. 382 puolesta hyväksytty. Kompromissi 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme seuraavaksi. Tarkistuksen 330. Edustaja Schreierin eh, tarkistus puolesta. Hyväksytty. 376 puolesta vastaan. hyväksytty, mutta tarkistamme tämän kuitenkin vielä koneellisesti. 376 äh, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut tästä. 319 puolesta hyväksytty, 250 puolesta hyväksytty, 373 puolesta hyväksytty, 254 puolesta vastaan hyväksytty, 255 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän koneellisesti. hyväksytty. Onnittelut tästä. Edustajat Noehol ja Tarabella onnittelut. Siirrymme seuraavaksi johdantoosien kappaleeseen kompromissi numero yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi on hyväksytty hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 14. Edustaja Nekovilta puolesta. Hyväksytty. 16 puolesta hyväksytty. 17 puolesta hyväksytty. 18 puolesta vastaan. Tarkistamme 18. Äänestys päättyy. hylätty. 19 puolesta vastaan hylätty. 20 puolesta vastaan hyväksytty. 21 puolesta hyväksytty. 22 puolesta hyväksytty. 23 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän koneellisesti 23. Äänestys päättyy. Tämä oli hyväksytty kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy kompromissista kaksi. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 26 puolesta. Voisimme tarkistaa tämän. Haluatko siis tarkistaa 25 vai 6? 26 puolesta vastaan hylätty. 27 puolesta vastaan. Tarkistamme 27. Olkaa hyvä. Äänestys päättyy. Hylätty. 28 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi kolme. Äänestämme koneellisesti ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja siirrymme tarkistukseen 39 puolesta. Vastaan. Tyh- hylätty. 41 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi on hyväksytty. 49 hyväksytty. 51 yksi puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. kolme puolesta hyväksytty. neljä puolesta hyväksytty. 55 puolesta hyväksytty, 56 puolesta hyväksytty, 57 puolesta hyväksytty, 58 puolesta vastaan. Tarkistamme 58 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Viisikymmentäyhdeksän puolesta vastaan hylätty. 60 puolesta vastaan hylätty. 61 puolesta vastaan hylätty. 62 puolesta vastaan hylätty. 63 puolesta vastaan Tarkistamme. Tarkistamme 63. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 64 puolesta hyväksytty. Sama enemmistö koko ajan. 66 puolesta hyväksytty. 67 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 67. Äänestys alkaa. 67. Äänestys päättyy. Hylätty. 68 puolesta hyväksytty, 69 puolesta hy- hyväksytty. 70 puolesta vastaan hylätty. 71 puolesta hyväksytty. 72 puolesta hyväksytty. 73 puolesta hyväksytty. 74 puolesta hyväksytty, 75 puolesta hyväksytty, 76 puolesta vastaan hylätty, 77 puolesta vastaan hylätty, 78 puolesta hyväksytty, 79 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 79. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 80 puolesta. Sama enemmistö hyväksytty. Kompromissi kuusi. Äänestys alkaa. Kompromissi kuusi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme nyt tarkistuksen 92 puolesta vastaan hylätty. 93 puolesta vastaan hylätty. 94 puolesta vastaan hylätty. 95 puolesta hyväksytty. 96 puolesta hyväksytty. 98 puolesta hyväksytty. 99 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 100 puolesta vastaan hylätty. 101 puolesta vastaan 101 tarkistamme vielä koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. 102 puolesta vastaan hylätty. 103 puolesta vastaan. Tarkistamme 103. Äänestys alkaa. 103. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut 105 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 110 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistamme kuitenkin vielä tämän. Äänestämme koneellisesti. 110. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 111 puolesta hyväksytty, 112 puolesta vastaan. Äänestämme koneellisesti siis. Nyt äänestävät kaikki muutaman koordinaattorit. Tämä oli hyväksytty. 113, joka on identtinen 114, 15 ja 16 kanssa puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistamme tämän koneellisesti. Okei, okay, zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 117 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. 117 äänestämme koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 118 puolesta vastaan. Hyväksytty. Siirrymme 122. Edustaja Nekov 122 puolesta. Hyväksytty. 124 puolesta vastaan. Tarkistamme 124 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 125 puolesta hyväksytty. 126 puolesta ja hyväksytty. 128 puolesta ja hyväksytty. Siirrymme nyt äänestämään koko päätöslauselmasta näin muutettuna. Äänestämme nyt koneellisesti koko tekstistä. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Päätöslauselma on hyväksytty. Onnittelut valmistelijalle. Valtuus. Valmistelu voi käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitoksia vielä kerran kaikille tuesta. Kiitos myös alan puolesta, se on tärkeintä. Toivottavasti täysistunnossa saadaan sama enemmistö tämän taakse niin, että ongelmiin voidaan pureutua. Kiitos ja hyvää päivänjatkoa kaikille. sprawozdanie e, sektoru warty rozwoju. Oba sektory warte rozwoju. Jeszcze raz Pani poseł gratulujemy. Paljon kiitoksia vielä kerran arvoisat edustajat. Onnittelut vielä kerran valmistelijoille. Siirrymme eteenpäin. E, Filip zarządził break two minute. Meillä on kahden minuutin tauko. No Kahden minuutin tauko. mamy bardzo interesujący punkt zazielenienia. W momencie... No niin, seuraavaksi meillä on edessä jälleen erittäin mielenkiintoinen aihe, viherryttäminen. Puhumme muutoksista, joita tälle alalle on tehty uudistusten myötä vuoden 2020 YMPssä. Katsomme, miten tämä vaikuttaa. Meillä on täällä Euroopan tilintarkastus tuomioistuimen jäsen Samo Jereb paikalla. Hän äh, esittelee meille viherryttämistä käsittelevän analyysin. Tämä on nyt ensimmäinen järjest- tai yksi ensimmäisiä järjestelmän tarkistuksia tai arviointeja, ja tätä olemme todella odottaneet innolla. Vihreät tuet ovat uudenlainen tukimuoto, joka otettiin edellisessä YMP-uudistuksessa käyttöön. Ensimmäiset tuet maksettiin viljelijöille vuonna 2016 ja Järjestelmän tavoitteena on lieventää kielteisiä haittoja, joita joillakin maatalouskäytänteillä voi olla ympäristölle ja ilmastolle, esimerkiksi tehoviljelyllä. Herra Jereb kertoo asioista meille pian lisää. Ja totesin vain, että tämä asia todella kiinnostaa minua kovasti. Aiheeseen liittyy ristiriitoja ja odotan jo nyt mitä sanottavaa Jerebillä on aiheesta. Des ja De Castro, meidän jäsenemme muuttivat joitakin kysymyksiä omnibusasetuksessa tähän liittyen. Mutta tilintarkastustuomioistuimen tiedot auttavat meitä tekemään päätöksiä tulevaisuutta silmällä pitäen. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Honorable members of the committee. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia arvoisat jäsenet, kiitoksia tilaisuudesta saada esitellä tämän viherrytyskertomuksen ympäristövaikutuksia. Viherryttäminen otettiin mukaan 2013 uudistuksessa, joka tehtiin YMP suorana tulotukona viljelijöille. Tavoitteena oli korvata viljelijöille se, että nämä tuottavat julkisia hyödyksiä ja samalla korvata myöskin ja parantaa YMPn ympäristösuoriutuvuutta. 12 miljardia vuodessa käytetään viherryttämiseen, 30 prosenttia YMP suorista maksuista, miltä 8 prosenttia koko EU-budjetista. Viljelijät ovat saaneet ensimmäiset viherryttämismaksunsa vuonna 2016 varahoitovuoden aikana vaatimukset, jotka esitettiin vuonna 2015. Pää yhteenvetomme tästä tarkastuksesta on, että viherryttäminen sellaisena kuin se tällä hetkellä täytäntöön pannaan epätodennäköisesti parantaa YMPn ilmastosuoriutuvuutta. Nämä vaatimukset ovat alimitoitettuja ja koska äh, poikkeuksia on valtavasti. 65 prosenttia viljelijöistä voivat hyötyä viherryttämismaksusta ilman, että itse asiassa heihin kohdistuu minkäännäköisiä vaatimuksia. Ja tämän seurauksena viherryttäminen johtaa myönteisiin muutoksen erittäin rajallisella 5 prosentin osuudella viljelymaasta. Muutama kommentti siitä luvusta, että komissio käyttää indikaattori lukunaan, kun se tarkastelee tuloksia. 73 prosenttia viljelymaasta sisältää yhden viherryttämisvelvoitteen, vaikka joutuisikin näitä vaatimuksia seurauttamaan ja muuttamaan viljelyjärjestystä, niin vain kaikki alle 100 hehtaarin luvut jäävät tämän määrän alle. Tämä indikaattorin mukaan ottaminen on tosiasia, vaikka mitä muutosta viljelytapaan ei tapahtuisikaan, sillä viljelijä noudatti jo näitä säännöksiä ennen kuin pelmutus tuli, esille, tuli voimaan. Ja tästä syystä kun tarkastelemme tätä indikaattoria, niin meidän mielestämme sillä laaditaan rajallinen vaikutus viherryttämisen, vaikutu, viherryttämisen tuloksiin. Olemme sitä mieltä, että komissio ei ole esittänyt mitään spesifejä mm, tavoitteita viherryttämiselle tai sitä, mitä sieltä tulisi pitäisi saavuttaa. Ympäristövaikutukset, maaperän suojelu, maaperän laatu, EU 2020 ilmasto- ja energiapaketti, 2030 ilmasto- ja energiapuitteisto, EUn kasvihuonepäästöt ja yhteys Euroopan unionin biodiversiteettistrategian on olemassa, mutta ilman, että asetan mitään erityisiä yp tavoitteita ei voida saada kattavaa lähestymistapaa näissä kaikissa strategioissa. Viherryttämiskeskustelun ei tulisi pyöriä sen ympärillä, Onko sen tavoitteena parantaa tuota toimivuutta vai hidastaa ympäristöindikaattoreiden, eh, ilmastoindikaattoreiden toteutumista. Jos katsotaan esimerkiksi tuota viljelytilaindeksiä, niin 31 prosenttia on, se on laskenut vuoteen 2014. Pääkysymyksenä ei ole parannetaanko, vaan, vaan kuinka paljon YMPn suorituskykyä täytyy parantaa. Ja tähän tarvitaan myös hyvät pohjatiedot johon verrata. Ja saimme nähdä myöskin, että budjetus, budjettivaikutukset eivät pelkästään ole hyviä. Viherryttämismaksut ovat noin 80 euroa hehtaaria kohti, ja Euroopan komission mukaan vaikutusanalyysi on arvioinut, että keskimääräinen kustannus viherrystoimenpiteiden soveltamisen ei saisi nousta yli 30 euron. Kuitenkin tämä osoittaa, että meillä on ihan selkeä toisenlainen vaikutus viljelyihin 10 euroa 40 prosenttiin ja kahdelle prosentille vain ollaan. Vaikutus on yli 400 euroa. Tämä on läheisesti pelkästään tulotukijärjestelmä. viljelykasvien monimuotoistaminen ei kuitenkaan tässä tapauksessa auta, sillä Ja näin ollen tällaisten ekologisten alueiden säilyminen ja järkevät rajoitteet näin estävät sitä, että biodiversiteetti pääsee toteutumaan. Viherryttäminen lisää monimutkaisuutta ymp ja sitä ei oikeuta ne tulokset, joita viherryttämisen pitäisi tuottaa. Nämä monimutkaiset tulokset ovat seurausta päällekkäisyyksistä YMPssä, mukaan lukien hyvät maatalousolosuhteet ja ilmastoolosuhteet. Ainoa selkeä tulos oli se, että, että jotkut indikaattorit olisivat isompia. Joustavuuden soveltaminen viherryttämisestä, varsinkin kun tarkastellaan näitä eri kasvityyppejä ja ähm, sitä, millä tavalla voidaan äh, maksimoida ilmasto tulokset, niin meidän tulee pyrkiä siihen, että taakka on mahdollisimman pieni, joka kohdistuu viljelijöihin. Näiden löydösten perusteella esitämme seuraavat suositukset seuraavaan YMP-uudistukseen. Komissio tulisi kehitellä selkeää interventiologiikkaansa, kun se pyrkii ilmastotavoitteisiinsa ja sen tulisi seurata niitä periaatteita, joiden mukaan viljelijöiden pitää saada käyttöönsä YMP-maksuja vain siinä tapauksessa, että he vastaavat tiettyihin perusnormeihin, jotka liittyvät viherryttämiseen. Erityiset paikalliset ja ilmastoon liittyvät kannustimet voivat olla mukana ohjelmissa silloin, kun tämän perustason ylipäästään. Jäsenvaltioita tulisi vaatia osoittamaan ennen täytäntöönpanoa että niiden valitsemat vaihtoehdot ovat tehokkaita ja saavuttavat tuloksia tässä suhteessa. Lopuksi tämä epämuodollinen arviomme. Viimeisen omnibus-säännösten muutokset on, ovat olleet myönteisiä, kannatamme niitä, mutta yksinkertaistamiseen ja viherryttämisen parempaan tehokkuuteen johtavia toimenpiteitä tulisi tukea. Kiitoksia vastaan mielelläni kysymyksiin. Dziękujemy za prezentację, bardzo zwięzłą, konkretną. I jako pierwsza... Kiitoksia tästä alustuksesta. Ensin kysymyksiä saa esittää Erans Garcia. Kiitoksia kovasti herra siitä, että hän tuli tänään tänne paikalle. Ei ole yllättävää, että 71 prosenttia viljelijöistä ei harjoita viherryttämistä, koska kun katsotaan YMP-pilareiden jakoa, niin tässä juuri rahan jakoa kritisoimme kaikkein eniten. Suuret viljelijät saavat määrärahoista suuremman osan. Seitsemänkymmentäviisi prosenttia maista ovat sellaisia, että niihin kohdistuu viherryttämistoimenpiteitä. Ja 25 prosenttia on merkittävä luku. Te puhuitte myös siitä roolista, joka viherryttämisellä on. Minusta tämä vaikuttaa myönteiseltä, koska näin pyritään rajoittamaan tehoviljelyä. Se parantaa maailmassa tuottavuutta, mutta se, mitä teemme viheryttämisellä, on ihailtavaa, eikä sitä tehdä vielä paljon. Tällaiset vihreät tuet eivät ole tulleet kalliiksi. Te sanoitte tässä asiakirjassanne, että Näistä on tullut tiettyjä kustannuksia, mutta lisäkustannukset ovat olleet vain yksi prosenttia ja se on kuitenkin vähän, kun katsotaan, katsotaan minkälaisia ympäristövaikutuksia täällä on saatu aikaan. Sanotte asiakirjassanne myös, että kaikki tuet on sidottu ekologisiin tavoitteisiin. Tässä pitää kuitenkin katsoa, että eurooppalaiset viljelijät voivat pysyä kilpailukykyisinä. Jos katsotaan kolmansien maiden kanssa tehtyjä kauppasopimuksia, me emme vaadi heiltä kaikkea samaa, mitä itse teemme, ja siksi tässä kilpailukyky kärsii. YMPn tulevaisuuden osalta viljelijöiden mm, pitää pitää mielessä ilmastohaasteet, ilmastonmuutos ja ympäristöhaasteet, mutta tässä pitää kuitenkin pitää mielessä myös EUn eri alueiden erilaiset piirteet ja tiettyjen viljelysten ja viljelykasvien erot. Kaikkialla ei löydy samoja kasveja. Viime YMPn uudistuksessa otettiin myös tiettyjä viherryttämisehtoja mukaan. Ja me näemme kovasti vaivaa sen eteen, että omnibusasetukseen saatiin pysyvä normi uudelleen mukaan, joten siitä emme haluaisi luopua. Hoisling. Kiitoksia seuraavaksi. Hoisling. Kiitoksia kovasti esityksestä. Te aika selvästi toitte esille sen, mitä pelkäsimmekin, eli aika pienistä viherryttämistoimista tässä on ollut kyse, eikä ympäristölle ole koitunut kovinkaan paljon vaikutuksia. Puhuitte siitä, että 75 prosenttia maista, viljelymaista on viherryttämistoimenpiteiden alaisia, mutta pitäisi komissiolta kuulla tarkemmin, mitä on saavutettu ja mitä ei. Sanotte, että ympäristövaikutuksia ei ole tai ne ovat vähäisiä, niin silloin on syytä kyllä pohtia, kun YMPtä lähdetään uudistamaan, miten tuet voidaan sitoa ympäristö tuloksiin. Katsotaan, minkälaisia velvoitteita viljelijöillä on. Ympäristövaikutuksia ei ole saatu. Ja tulevassa ympäristön muutoksessa on esitettävä tähän liittyviä vaatimuksia Katsotaan, miten tämä kaikki sitten maksetaan. Olin mukana neuvotteluissa ja tiedän, kuinka paljon on nähty monet ovat nähneet vaivaa sen eteen, että komission alkuperäistä ehdotusta vesitettiin entisestään. Tässä on laskettu standardeja, näin on jäsenvaltioissa nähty. Ja ei tällaiset toimet, eivät ne voi vaikuttaa. Jos komissaari sanoo, että haluamme luopua viherryttämisestä, niin ei siksi, että tällä olisi vähän vaikutuksia ympäristölle, vaan koska tämä on byrokraattista. Mutta jos haluamme muuttaa jotakin tulevassa uudistuksessa, silloin on katsottava ympäristöä. Ja on tehtävä kollegoille ja yleisöllekin selväksi se, minkälaisia maksuja tulevaisuudessa tulee. Eli me tarvitsemme pikemminkin enemmän rahaa ympäristökysymyksiin ja maatalouteen määrärahat sidottaisiin toimenpiteisiin eikä välttämättä vain ensimmäisen pilarin toimiin. Kiitoksia kovasti tästä raportista. Puhuitte selkeää kieltä Tuskinpä tilanne tästä nyt muuttuu kovinkaan nopeasti. Korjauksia tarvitaan. Viittasitte omnibusneuvotteluihin ja Albertes varmasti puhuu tästä vielä enemmänkin. Enkä tiedä, miten omnibusasetuksella tässä olisi vahvistettu ympäristön asema. Tässä valitettavasti hukattiin men mahdollisuus. Tässä on todella annettu nyt korvapuusti YMPn uudistukselle. Ja tätä on vesitetty. nu, äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin korostaa sitä, että kertomuksen mukaan viljelyksen monimuotoistaminen ei ole riittävää ja äh, kierto ei ole riittävää, jotta ravinneaineet palaisivat maaperään, mutta tämä koskettaa myöskin patogeenien esiintymistä. Kaksi, äh, tässä kohdassa 32 äh, viitataan viljelytoimiin, jotka voisivat parantaa ympäristöllistä tilannetta vihannesten viljelyyn mutta näitä ei ole eri sääntöjen mukaan toteutettu tämä on hyvin valitettavasti, sillä browsin sääntöjä ei enää sovelleta nykyisin. Niiden ei pitäisi johdonmukaista toimintaa ähm, estää näitä typpiä sitovia kasveja. Niitä pitäisi ottaa eri vaiheisiin, eikä vain näihin interekologisiin vaiheisiin nämä proteiinikasvit, jotka sitovat typpejä, ne pitäisi asettaa seuraavan uudistuksen ytimeen. Te aivan selvästi tuotte se esille tässä kertomuksessa, että viherryttämistoimet olivat komissiossa alun perin paljon kunnianhimoisemmalla tasolla kuin se, mitä jäsenmaissa on toteutunut. Ja 30 prosenttia suorista tuista ei tämän seurauksena ole saavuttanut sellaista tavoitetta kuin haluttiin, ottaen huomioon, että jäsenmaissa on jo hyvin paljon joustovaraa. ekologisen alan suhteen. Me emme halua, että näitä viherryttämistoimia nyt entuudestaan vielä heikennetään. Merci. Mitchell. Ganz herzlichen Dank. Ich möchte mich gleich anschließen. Haben Sie... Kiitoksia. Jatkaisin edellisestä. No, eikö tätä pelota, että tätä voitaisiin vesittää, mutta lähden liikkeelle hieman eri tavoin. Kiitos näistä avoimista sanoista. Kaikki, jotka ovat aiheeseen tutustuneet, tiesivät tämän kaiken jo. Tässä ei tullut mitään uutta, mutta puhuitte tästä selkeää kieltä, ja otitte tähän kantaa äh, budjetin näkökulmasta. On tärkeää, että verorahoja käytetään oikein ja veroja pitäisi käyttää tällä oikean tarkoituksen. Puhuitte viljelijöiden roolista. Viljelijät saivat käyttää viherittämistä viherryttämistukia ilman, että tällä saatiin mitään suurta hyötyä aikaan. Ja karvas totuus on, että rahat käytettiin ilman ekologisia vaikutuksia. Ja tämä on sitten poissa muualta, joten tässä nyt on käytetty rahat kahteen kertaan väärin näitä varoja ei saatu niille tahoille, jotka todella haluaisivat parantaa ekologista tilaa Euroopassa. Pyydän teitä jatkamaan samalla tavalla. Julkisia varoja voidaan käyttää Euroopassa vain niin, että saadaan julkista lisäarvoa ympäristölainsäädännössä – Ympäristölainsäädännön noudattamiselle ei ole vielä määrärahoja, vaan vasta sitten, kun tiettyjä tuloksia saadaan aikaan ja käyttää maaperää oikein, oikealla tavalla. Ja nyt haluaisin vielä tukea teitä asian esittämisessä ja totean, että että kansalaiset maataloudessa, mutta myös sen ulkopuolella, heillä on oikeus tietää, mihin EU käyttää varoja. Meidän on hankala tätä selittää, koska selitystä ei ole. Tarvitsemme uudenlaisen YMPn selvitysmallin. Ja on kerrottava tarkkaan, miksi viljelijät saavat EU-ta tukirahoja. Tämä on tärkeää koska muuten ärtymys Euroopassa vain kasvaa kasvamistaan. Miksi tietyt väestön osat saavat rahoitusta, toiset taas eivät? Kyllähän muutkin määrärahoja tarvitsisivat ja haluaisivat tulotasonsa vakauttamiseksi. Suorat tuet ovat suoria tukia ja maksuja siksi, että ne menevät suoraan kohteeseen että aina tämä ei toimi. Pitäkää kiinni siitä, että puhutaan jatkossakin selkeää kieltä. Nyt ei ainakaan kukaan täällä valiokunnassa voi enää sanoa, että asiasta ei oltaisi tietoisia. Oui, merci Monsieur le Président, merci à Monsieur Gireb euh, pour son excellent rapport. Kiitoksia, kiitoksia tästä erinomaisesta kertomuksesta. Tilintarkastustuomioistuin on nimenomaan tätä politiikkaa kritisoinut. Samalla nämä toimenpiteet ovat olleet rajoittavia viljelijöille ja niillä on ollut erittäin rajallinen myönteinen vaikutus ympäristöön. Vain 5 prosenttia maatalousalosta on saanut myönteistä vaikutusta tästä. Se on erittäin vähän ja suuri enemmistö viljelijöitä ei ole muuttanut käytäntöjään tämän takia. Eli eikö tämä juuri todista siitä, että maatalouskäytännöt eivät ole itse asiassa niin <clears throat> epäympäristöystävällisiä kuin luulisi? YMP-uudistuksessa nämä asiat ovat johtaneet siihen, että viljelijät ovat joutuneet tässä uhriksi. Ja haluaisin tietää, Ovatko viljelijät tietoisia siitä, millä tavalla tätä viherryttämispolitiikkaa kehitetään? Pan poseł Dantin. Kiitos. Seuraavaksi Dantin. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen melkoisen hämmästynyt äh, tämän eh, meille esitellyn kertomuksen ja sen sisällön vuoksi. Ensinnäkin aivan turhaan etsin, mutta en löytänyt eh, tietoa siitä, koska tämä kertomus on laadittu ja mitä eh, kautta tämä analyysi koskee. Mitä sitten tulee ympäristöllisiin kysymyksiin, me tiedämme kaikki, että ähm, reaktioaika, ähm, työn ja sen toteutuksen välillä on intervallista riippuen ympäristöalalla melkoisen pitkä, neljä tai viisi vuotta esimerkiksi äh, ennen kuin kasvisto monimuotoistuu laitumella. Me äänestimme vuonna 2013 aivan viimeisinä tuon vuoden päivinä tästä uudistuksesta ja todellakin monet äh, näistä toimista otettiin käyttöön vasta vuonna 2015. Maanviljelijät äh, huolehtivat äh, maatalousvälineestä ja meidän pitäisi pystyä kehittämään alaa vaiheittain vuonna 2016, jos tämä nyt on YMPn äh, uudistuksen toimenpanon toisi, toinen vuosi kyseessä. Huomaamme, että statusta jo on muutettu. Meillä on resurssien osalta 50 prosentilla Euroopassa näitä muutoksia tehty, että meillä on luonnollisesti hyvin merkittävä osuus tässä tavoitteisiin liittyen, jos me olisimme olleet selväsanaisia tavoitteidemme suhteen, jos näin nyt tapahtuikin, niin meillä oli vaikeuksia näistä suurista sanoista siirtyä toimiin. Ja meillä oli teknisiä kysymyksiä kaikkein perustelluimpien toimien osalta, jotta saisimme sidottua hiiltä maali, maaperään, parannettua ilmastotoimia maanviljelyksessä ja tietojeni mukaan suuremmassa osassa maata näiden menetelmien niitä ei ole välitetty vielä kentälle. Tässä uskokseni on todellakin suuria puutteita tässä kertomuksessa viljelijän roolin osalta. Haluaisin muistuttaa, että maatalouspolitiikkaa, ennen kaikkea taloudellispolitiikkaa, me pyrimme kompensoimaan sitä tosiasiaa, että eurooppalaiset kuluttajat eivät halua maksaa maataloustuotteista niiden todellista hintaa. Ja koska viljelijät kuten suurimmassa osassa osa maailmaa, ovat sellaisen hyödykkeen tuottajia, jota voivat hallinnoida vain osittain. Me pyrimme heille takaamaan kompensaation. Kiitoksia. Castro. De Castro. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia erityisesti tilintarkastustuomioistuimelle herra Jerebille tästä tärkeästä esityksestä. Tässä kuultiin asioita, joita olemme pohtineet usein otteeseen omnibusasetuksen muovaamisen aikana. Pyrimme tekemään muutoksia ja on hienoa, että mainitsitte sen panoksen, jonka tämä valiokunta tuolloin kantoi kekon. Tässä puhuttiin kolmesta kysymyksestä ja toimesta 75 prosenttia yhtä viljelyä, ekologinen ala ja lajien monimuotoisuus viljelyssä ovat tässä tärkeitä. Tarvitaan ekologisia toimia, jotka soveltuvat entistä paremmin objektiivisesti kyseisen maan tarpeisiin. Ja siksi me aikaisemmassa mietinnössämme me hyväksyimme kohdan, jossa sanottiin, että laaditaan joukko toimenpiteitä, joista sitten jäsenvaltiot objektiivisesti voivat valita. Tällainen joustavuus tekisi kiertoviljelystä moninaistamisen sijaan mahdollista. Ja tämä ei saa johtaa siihen, että komissio seuraavassa uudistuksessa sitten muuttaisi toimia 87 tai jopa sadaksi erilaiseksi poli- maatalouspolitiikaksi ja kaikki valinnat jätettäisiin jäsenvaltio- jäsenvaltioille, vaan pitäisi toimia niin, että tietystä määrästä jäsenvaltiot voisivat sitten valita omien tyypillisten piirteidensä perusteella toimenpiteitä. Kiitos. Seuraavaksi Des. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia tämän raportin esittelystä. Kun luen tätä tekstiä läpi, niin tilintarkastustuomioistuimessa ei välttämättä ole aina tietoa. Saksassa meillä on kesääntöjä 270 000 hehtaaria, 79 000 hehtaaria välikasveja, sitten tietty määrä typensitoja kasveja. Tässä ei oteta kuitenkaan kaikkia muita toimenpiteitä huomioon. Ja olen tässä erityisen ärtyisä siihen, miten näitä välikasveja tässä ei oteta huomioon. Nämä usein ovat sellaisia kasveja, joita kerätään syksyllä. Niitä käytetään vaikkapa biopolttoaineina. Ja sitten tässä ei oteta myöhemmin tulemaan tulevaa pienempää satoa huomioon. jäsen, tai viljelijät ovat saaneet vain tiettyjä tukia, mutta pyydän anteeksi, kun tällaisia raportteja laaditaan, pitää myös olla kylliksi faktatietoa. Uh, thank you very much. Um, uh, I was at uh, the presentation of this report. Kiitoksia. Olin mukana eilen budjettivalvontavaliokunnassa tätä asiaa tarkastelemassa ja mm, kylläpä oli ihan toisenlainen ilmapiiri budjetinvalvonnassa kuin täällä tänä päivänä. Ihan kuin tässä valiokunnassa elettäisiin jossain kuplassa eikä ymmärretä sitä, mitä meistä tämän valiokunnan ulkopuolella sanotaan. Olen kuullut yhden jäsenen sanovan, että eihän se maksa paljon. 8 prosenttia koko EU-budjetista aikana – jolloin meillä on valtavia keskusteluja ylipäätään EU-budjetista Brexitin takia. Ja tämän seurauksena olemme myös käyneet keskustelua EU-finansseista ja siitä, miten suuri osa tuosta jäljellä jäävästä budjetista suunnattaisiin maatalouteen. Ja jos te kävitte rajavalvontakokouksessa eilen, niin pitäisi kyllä kuulla, että meillä on vaikeuksia tulevaisuudessa pitää kiinni tuosta prosenttiosuudesta. Toivon, että näin tapahtuu ja pyrin siihen, mutta ei tämä nyt ainakaan sitä suinkaan helpota. Se, mikä meillä tänä päivänä on tässä tilanteena, on se, että minä näen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kokemuksen pohjalta, että se on ikään kuin lämpömittari, joka sanoo, kuinka lämmintä on. Mutta tänään meille sanotaan, että me emme pidä siitä, mitä lämpömittari toteaa. Lämpömittari ei toimi, eikä meidän tarvitse tehdä mitään. Ongelmaa ei ole suinkaan lämmön suhteen. Valitettavasti tilanne on kuitenkin se, että jotain täytyy tehdä, sillä Euroopan veronmaksajat ja MEPit tämän valiokunnan ulkopuolella eivät ole suinkaan yhtä vakuuttuneita siitä, että kaikki sujuu hienosti. Ja me, meidän täytyy yrittää suojella tätä budjettia. Ja kun meitä varoitetaan siitä, että ei rahoja käyttää kunnolla ja meillä puhutaan, minkälaisia vaihtoehtoja mailla on, niin meidän täytyy tässä suhteessa jotain tehdä, sillä esimerkiksi Irlannille valinnanmahdollisuudet ovat useissa tapauksissa olleet se, että ihmiset ovat saaneet suuria maksuja ja viherryttämistä enemmän rahaa. Irlannissa on sellaisessa tilanteessa, jossa jotkut saavat 300 euroa hehtaaria kohti ja toiset 30, siis viherryttämisestä. No se on selkeästikin ongelma. Tämä on äärimmäisen tärkeää se, mitä keskustelemme täällä tänään. Valitin aiemmin siitä, ei täällä valiokunnassa oltu riittävästi läsnä. Meillä olisi pitänyt olla talo täynnä väkeä tänään, koska kuulen, miten me täällä vuodattavat krokotiilikyyneleitä sen takia, että ähm, budjettiin kajotaan. Jos he olisivat todellakin välittäneet siitä, he olisivat tänään puolustamassa sitä tai sanonut, mitä muutoksia pitäisi tehdä, jotta sitä voitaisiin puoltaa, mutta vaikuttaa siltä, että muualla oleminen on paljon tärkeämpää todennäköisesti tänään esittävät sitten lehdistötiedotteja siitä, miten hirveä olisi, jos YMP puututaan. Ja myślę, że chyba niefortunnie zostały. Kiitos. Oli aika harmillista, miten eh, viherryttäminen otettiin eh, maksuihin, koska maksuthan liittyvät pikemminkin siihen, miten kilpailukykyä ja viljelijöiden palkkatasoa pidetään yllä. Saatte pian puheenvuoron. Ja jos viheryttämisessä on todella menty metsään, niin ei silti tukijärjestelmää ole syytä asettaa kyseenalaiseksi. Ehkäpä viheryttäminen voitaisiin sitten korvata jollakin muilla toimilla. Bogovic hvala za besedo. Najprej Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä puheenvuorosta. Haluaisin kiittää Eera Jerebiä vierastamme siitä, että hän on täällä kanssamme. haluaisin kiittää myöskin tästä kertomuksesta, joka on ollut hyvin vaikea valmistella tilintarkastustuomioistuimessa. Tilintarkastustuomioistuin joutui tarkistamaan jäsenmaiden määrittelemien tavoitteiden toteutumisen ja me huomaamme, että tämä kertomus on ö, ähm, osittain meidän puutteidemme tulosta. Me emme ole tavoitteita määritelleet kyllin selvästi, emmekä osittain tätä kai Meidän pitäisi olla selväsanaisia siinä, että maa talouteen suunnatut varat ovat äärimmäisen tärkeitä. Ne tekevät mahdolliseksi saada korkealaatuista ravintoa ja ilman ja maaperän, jotka ovat hyvässä kunnossa, mutta meillä on vähemmän rahaa maanviljelykseen kuin ennen. Toisaalta jos tarkastelemme maanviljelijöiden tuloja, käsittämme, että nämä tulot ovat paljon pienemmät kuin tulot muilla sektoreilla. Eli meidän täytyisi toimia niin, että maanviljelys olisi myöskin helpompaa, miellyttävämpää, sillä tämä sektori on hyvin, hyvin vaikea. Me käsitämme, että 30 prosenttia näistä varoista oli ähm, tarkoitettu suoriin tukiin. Tässä kyseessä on järjestelmä, joka tulee vaikuttamaan koko maanviljelykseen. Me siis äh, pohdimme sitä, ovatko nämä tavoitteet nykyisin todellakin äh, sellaisia tavoitteita, että ne takaavat parempilaatuisen laatuisen ilman ja maaperän hyvinvoinnin. Todennäköisesti on aivan perusteltua se, että nämä varat tekevät meille mahdolliseksi tehdä töitä, viljellä maata sillä tavoin, että kaikkia normeja kunnioitetaan, että ympäristöä kunnioitetaan. Tässä tarkoituksena ei ole se, että me 50 prosenttia antaisimme suoria tukia ja 10 prosenttia antaisimme äh, niille, jotka tuottavat vain 2 prosenttia elintarvikkeista. Eihän tämä olisi loogista. Tämä uusi viherryttämispolitiikka. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi olla hyvin selväsanaisia siinä, mitä me haluaisimme saada aikaan, mitkä ovat tavoitteemme. Ja toisaalta meidän täytyy myöskin ymmärtää, että tämä koskettaa 80 prosenttia Euroopan pinta-alasta. Nämä 5 prosenttia koskevat ehkäpä todellakin hyvin äh, pitkälle vietyjä menettelyjä, hyvin äh, ympäristöystävällisiä sellaisia, mutta ei tämä kertomus mielestäni ole mitenkään kielteinen. Sehän tuo esiin erittäin tärkeän kysymyksen siitä, mitkä ovat meidän prioriteettimme tulevaisuutta ajatellen. Tämä on suuri haaste ja uskoakseni tulevaisuudessa meillä on vielä vähemmän rahaa hehtaaria kohti käytössä ja meillä on myöskin ongelma. Emme tiedä, kuinka voisimme motivoida nuoria viljelijöitä, kuinka he voisivat tätä ammattia jatkaa. Me toivoisimme, että mahdollisimman suuri määrä viljelijöitä tekisi töitä sellaisella tavalla, joka on mahdollisimman ympäristöystävällinen. Me olemme sitä mieltä, että voimme investoida riittävästi näihin toimiin, sillä kyseessä on todellakin se, että me säilytämme maanviljelyksen ja me säilytämme ympäristön suojeluamme. Tämä on meidän tavoitteemme. Kiitoksia. McGinnis, um, Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta Downtown esittää tämän validin näkemyksen. Eli ympäristön mm, toimiminen on vaikeaa kahden kolmen vuoden aikana, ja monet täällä eivät ole olleet tyytyväisiä niihin viherryttämisehdotuksiin, joita viime uudistuksessa komissio ajoi. Kuitenkin tässä mielestämme on ollut erittäin hienovarainen tapa saada aikaiseksi pilarin yksi ympäristövaikutuksia. Minusta se oli tavoitteena ja se on saavutettu. Ehkäpä voisitte sitä kommentoida. Toiseksi minusta ei ole mitään ristiriitaa siinä, että toteatte, että viherryttäminen on tulotukimenettely, sillä näinhän on ollut YMPssä. Tämä jaettiin vain kahtia, sama raha oli kyseessä. Viljelijät eivät tätä erottelua tee. Se, mitä viljelijät toteavat, on, että tämä tukee minun tulojani ja tunnen monet ympäristövaliokunnasta. Minusta siellä tulisi katsoa sitä, mikä on viljelijän keskimääräinen tulotaso Euroopassa. Kyllä jotkut saavat erittäin paljon tukia, se tulisi muuttua. Mutta katsotaanpa tuota keskiarvoa, kun päätöksiä tehdään, ei niitä suuria maksuja, jotka jatkuvasti ovat otsikoissa. Sillä kyllä tällä on seurauksensa, jos me emme budjettia suojaa. Muutama kysymys. Ensinnäkin, analysoiko tuomioistuin tällä hetkellä komission tiedonantoja YMPn tulevaisuutta ajatellen. Minä olen todella huolestunut niistä alakohdista, jotka koskevat teillä tulevaisuutta tässä ehdotuksessanne, tulevaa YMP, että sillä jos yksinkertaistaminen ja teidän ehdotuksenne koskaan tulevat yhteen, niin ne eivät kyllä tule toimimaan. Se, mitä teillä on nimittäin esillä, on erittäin monimutkainen ajatus siitä, millä tavalla ympäristöpuolella toimittaisiin. Ja minä en usko, että se toimisi. Minä olen huolissani siitä, että monissa jäsenvaltioissa, niin omani mukaan lukien, erittäin hyvät viljelyalueet joskus poistetaan, jotta otetaan käyttöön ö, uusi ala, joka vastaa uuden jäsenvaltioiden suunnitteleman ö, järjestelyn vaatimuksiin, kun taas olemassa oleva ympäristö olisi toiminut paljon paremmin. Te ette halua palkita viljelijöitä olemassa olevasta toiminnasta ympäristöön. Olen tyytyväinen, että siellä nyökyttelette, koska minusta teidän täytyy tämä selvittää hyvin selkeästi. Yksi kaikkein suurimmista haitoista täällä Euroopassa, Euroopassa olevassa aikana on se, että luonnonalueita ei ole sallittu viljelijöille. ehkä meidän tulisi ihan ensiksi puuttua tähän kysymykseen. Bardzo dziękuję pani poseł pewnie podzielam. Kiitoksia. Olen tästä näkemyksestä täysin yhtä mieltä. Rope. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų labai įdomu buvo klausyti. Kiitoksia. Oli mielenkiintoista kuunnella tämän tätä esitystä. Olen tavannut paljon viljelijöitä ja olen nähnyt, että tämä aihe on heille tärkeä ja myös kivulias. Ehkä ennen ohjelman aloittu, aloittamista ei toimittu oikein ja joillakin oli liian korkeat odotukset. Sanoitte, että ihmiset eivät saaneet sitä, mitä odottivat saavansa. Mutta tämä ei riitä. Tämä ei vaikuta ympäristöön kylliksi, mutta viljelijöiden piti tehdä kaikki vaadittava. Jos hän ei näin tehnyt, hän ei tukia saanut, vaikka tekikin, hän ei siltikään ole tyytyväinen, koska häneltä odotetaan liikaa. Joskus vaatimukset eivät ole oikeanlaisia. Niistä täytyy päästä sopuun. Pohdin, miksi teidän johtopäätöksenne oli tällainen. Tässä keskustelussa on jo mainittu, että yksi tärkeä osa tätä on se, että tässä koitui lisää kuluja ja työtä viljelijöille, mutta lisää tuloja ei tullut, vaan heidän käytössään aiemmin olleet varat uudelleen jaettiin tiettyjen ohjelmien välillä. Viljelijä tietysti haluaa selvitä mahdollisimman pienin kustannuksiin. Mutta jos haluamme laajemman, spesifimmän ohjelman, siihen tarvitaan määrärahoja. Muuten maanviljelijät maksavat viulut, tulee tappioita, voitot pienenevät, kuten täällä on sanottu, ala ei tälläkään hetkellä ole kovinkaan houkutteleva ja se kiinnostaa ihmisiä vastaisuudessa entistä vähemmän. Maanviljelijä tienaa puolet siitä, mitä toisaalla ehkä voisi. Ja näin joudumme ongelmiin sitten sen suhteen, että ihmisille voidaan tarjota edullisia ja terveellisiä elintarvikkeita ja joudumme niitä tuomaan. Ja toinen kysymys. Mikä on näkemyksenne seuraavasta? Jos kaikille annetaan samat tehtävät, kaikki noudattavat viherryttämistä samalla tavoin, mutta maksut eroavat toisistaan. Ne ovat todella erilaisia keskenään. Viljelijä, joka saa toisen maan viljelijän tulotasosta tai tuista 50 prosenttia, voiko hän hoitaa samat tehtävät kuin toinen viljelijä? Miten koette tämän? Kiitos. Nyt olemme käyneet jäsenten puheenvuorot läpi ja annan puheenvuoron Budalle. Um, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Luonnollisesti kaikki toivovat, että viljelijä voisi ansaita kyllin hyvin niin, että hän pystyisi edes elämään kohtuullisen hyvin. Ja usein um, kysytään, miksi maanviljelykseen pitää näin paljon rahaa suunnata, mutta me olemme kaikki tietoisia siitä, että viljelijät tarvitsevat kylliksi tuloja, jotta pystyisivät elämään arvokkaalla tavalla. Meidän täytyy pyrkiä tukemaan maaseutualuetta ja toisaalta myöskin takaamaan elintarvikkeet, niiden saatavuus. Minä vierailin muutama viikko sitten viljelijöiden luona lähellä kotiani ja he kaikki puhuvat näistä sanktioista, joita he saavat, jos jokin pieni virhe tapahtuu. Välillä viljelijät eivät saa viranomaisilta oikeaa tietoa ja jos nyt voisin näin sanoa, he tekevät virheitä ja sanktiot ovat liian kovat viljelijöille. Välillä nämä sanktiot ovat niin raskaita, että ne estävät toimintaa ja eräitä aikoit jopa luopua toiminnasta. Kadenbach, kiitoksia kovasti. Haluaisin aluksi kiittää lämpimästi tilintarkastustuomioistuinta siitä, että he jatkuvasti tekevät töitä ja antavat meille tietoa. On hienoa, että voimme keskustella tästä raportista ja monia ongelmia on tullut jo puheenvuoroista esille. Yksi asia, jota on korostettava, on se, että on erittäin harmillista, että yhdistynyt kuningaskunta lähtee EUsta. Ja tämä sitten aiheuttaa noin 12 miljardin loven talousarviomme. Ja tämä tulee tekemään muutoksia EUn monille aloille. Jos tässä katsotaan viherrytty, viherryttämistä, niin äh, tämä on yksi asia. Sitten täällä kuultiin, että ympäristövaikutuksia ei ehkä voida vuodessa tai kahdessa mitata. Se on aivan oikein. Vaikka tilannetta tarkasteltaisiin vuosien ajan, on hankalaa arvioida, mennäänkö oikeaan suuntaan, koska tässä käytetään interventiologiikkaa Usein meillä ei ole selkeitä tavoitteita. Olen vakuuttunut siitä, että jos tätä ei myöskään tule tulevaan ymp tämähän on vielä auki, niin ongelmat vain jatkuvat. Toimitaanko tässä nyt sitten niin, että kaikki tai ei mitään? Kysymykseni komissiolle kuuluu, kun katsotaan erilaisia pilottihankkeita lisää, ja tietojen saatavuus, siis olemme usein hieman hakoteilla. Meillä on erilaisia laajoja tavoitteita, ympäristö, ilmasto, maaperä, biologisuuden biologisen monimuotoisuuden strategia. Näitä asioita pitäisi yhdistää ja vasta silloin voidaan puhua todellisesta viherryttämisestä, ei mistään pienestä viherpesusta. Tätä kaipan ja olen tyytyväinen siihen, että keskustelua käydään, mutta olen hieman ehkä välillä pettynyt siihen, mitä täällä kuulee. Sanotaan, että viljelijät tekevät parhaansa muussa on vikaa. Tämä ei ole oikea tapa. Se, että veronmaksajat todettavat meiltä toimia on oikein. Heillä on oikeus saada tietää, mitä rahoille tapahtuu, missä syntyy eurooppalaista lisäarvoa, ja tällaista valvontaa tarvitaan. Ja jos tilintarkastustuomioistuimelle ei anneta parametrien avulla valvontavaltaa tai mahdollista, niin silloin emme voi antaa vastauksia pitkällä aikavälillä myöskään veronmaksajille. Ja edessämme ovat uudet monivuotiset rahoituskehykset, mutta meillä pitää olla tietoa faktaa siitä, että näitä varoja käytetään julkisen edun hyväksi. Ja jos näin ei ole, niin silloin jatkossa käy niin, että kukaan ei halua enää osallistua maksuihin, vaan haluaa vain, vain hyötyä. Kiitos seuraavaksi DG Agrin edustaja. Thank you very much, Chairman. First of all, I would like to... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tätä mahdollisuudesta saada näkemysten vaihtoa tästä tärkeästä erityiskertomuksesta, joka koskee viherrytystä. Tämä keskustelu on ollut erittäin tärkeä. Asiahan on niin keskeinen maataloudelle. Tämä, tällä hetkellä myös syvempi tulevaisuudessa on oleellinen. Ensinnäkin haluaisin korostaa sitä, että komissio kannattaa tätä erityiskertomusta – Ja tuo sisältö on sellainen, jota harkitsemme sitten, kun pohditaan myös uutta vihreää tulevaisuutta maatalouspolitiikalle. Tietysti viherrytyspolitiikassa on tiettyjä heikkouksia, varsinkin kun katsotaan ää, tuota, näitä tuloksia, ja olemme tietoisia niistä useista, vaikka meidän mielestämme täytyy vielä olla varovaisia, varsinkin kun tarkastellaan intervention ja tulosten välistä aikarajaa ja katsotaan, miten se vaikuttaa mm, maaperään esimerkiksi tai veteen tai miten hyvänsä. Haluaisin kuitenkin huomauttaa siitä, että tietyt löydökset, jotka tuomioistuin on e- esittänyt, ovat sellaisia, että EUn maatalous vaikuttaa ilmaston parantamiseen tulevaisuudessa ja samalla voidaan asettaa kaikki oikeisiin mittasuhteisiin. Ensinnäkin tuomioistuimen kertomuksessa muistaa komission näkemyksestä siitä, että viherryttäminen voi parantaa ympäristö- ja ilmastotoimintaa YMPssä verrattuna edelliseen ajanjaksoon. 77 prosenttiakin. Se on meille erittäin validi ja tärkeää indikaattori. 77 äh, prosenttia viljelyalasta kohdistuu joku viherryttämistoimenpide. Ja on tärkeää katsoa näitä äh, indikaattoreita. Ja haluan myös ottaa esille, että tämä kattavuus merkitsee noin 25 prosenttia alueista, joten potentiaali viherryttämisvälineille on erittäin selkeästi olemassa. Toiseksi olemme saaneet nähdä, että Meillä on erilaisia käytäntöitä maatalouskäytännössä ja vihertysvaatimukset kohdistuvat niistä. Tavoitteena on muuttaa muun muassa monimuotoisuusvaatimuksia viljelykasvien suhtaan ja muuttaa käytäntöjä siinä vaiheessa, kun yritämme saada ekologista viljelymaata käyttöön. Eli tässä on selkeitä myönteisiä vaikutuksia ja myöhemmin varmasti nähdään myös lisävaikutuksia ympäristöön. Haluaisin myös palata asian, joka on pääkritiikki tuomioistuimella. Tuomioistuin on kritisoinut sitä, että tässä saatetaan olla jo maksamassa sellaista käytännöistä, joita viljelijät ovat joka tapauksessa tehneet. Ja tässä suhteessa haluaisin selventää sitä, että komission näkemyksen mukaisesti viherryttäminen ei selkeästi kohdistu siihen, että viljelijöiden käytäntöjä muutettaisiin, vaan sen tavoitteena on tukea ympäristö- ja ilmastotoimenpiteitä, mukaan lukien olemassa olevat käytännöt. Ja tämä selvennys on tärkeä, koska täytyy aina pitää mielessä se, että viherryttäminen ei toimi kuten maatalousympäristö liittyvät toimenpiteet, joista kompensoidaan sitten niistä kustannuksista, joita on aiheutunut. On tärkeää, että jos viljelijät jo näitä tällaisia ympäristölle, ympäristöystävällisiä toimenpiteitä tekevät, niin siitä ei missään tapauksessa rangaista. Ja nämä maksut mahdollistavat sen, että monokulttuuri tai tehoviljely lisääntyisi ja nyt pyrimme siis sitä välttämään näiden toimenpiteiden avulla ja se on ollut ihan selkeä trendi. Lisäksi myönteinen löydös on ollut se, että vuonna 2016 kertomuksessa on nähty, että jäsenvaltioiden täytäntöönpannotoimet viherryttämisestä eivät ole mahdollistaneet sitä, että voitaisiin täysin täytäntöönpanna kaikkea sitä, mitä on suunniteltu. Ja siitä syystä komissio viime vuonna ehdotti sitä, että yksinkertaistettaisiin, harmonisoitaisiin ja parannettaisiin tiettyjä viherryttämisvaatimuksia, jotta voitaisiin parantaa niitä ympäristövaikutuksia, joita viherryttämisellä on. Ja tämä parannus on osa delegoituja sääntöjä, jotka tulevat voimaan tämän vuoden alussa. Nyt kuitenkin on tärkeää katsoa eteenpäin. On tärkeä tarkastella tilannetta vuoden 2020 jälkeen. Ja komissio on samaa mieltä tuomioistuimen kanssa siinä, että monissa maissa viherrytys on otettu voimaan tämänhetkisessä muodossaan. Se on liian monimutkainen, liian hankala eikä li- riittävän joustava, jotta voitaisiin täysin vastata ympäristö vaatimukseen. Ja me tarvitsemme kunnianhimoisen työkalun. Meidän täytyy olla paljon tehokkaampia ja yksinkertaistamista täytyy olla enemmän tulevaisuutta silmällä pitäen. Ja siitä syystä komissio selkeästi heti tässä tiedonannossa, joka se hyväksyi viime marraskuussa, joka koski elintarvikkeen tulevaisuutta. Tulevaisuudessa tukee tätä tämänhetkistä arkkitehtuuria, jossa osa vihertymistä on, mutta sitä ei pidetä parhaana arkkitehtuurina, jotta päästäisiin tähän tulevaan tavoitteeseen, että diversifikaatiota olisi enemmän. Tästä syystä uusi vihreä arkkitehtuuri, joka hyödyntää tätä myönteistä kokemusta, joka meillä on. Meillähän paljon sellaista on täydentävistä ympäristöehdoista ja muusta, niin tämän avulla pyritään hyödyntämään täysin nykyistä teknologiaa. Tämä uusi vihreä arkkitehtuuri on silloin osa tuota lainsäädäntöehdotusta ja tavoitteena on esittää se myöhemmin tänä vuonna. Tämän uuden lähestymistavan avulla jäsenvaltiot selventävät strategista suunnitelmaansa ja sitä, millä tavalla tavoitteena on päästä ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin, jonka ne itse määrittelevät kattavien EU-tavoitteiden puitteissa. Mukaan lukien virtaviivaistettu ehdollisuus joka kohdistuu kaikkiin YMP-maksuihin, joita sovelletaan kautta Euroopan. Ja tämä uusi lähestymistapa, uusi intervention logiikka on se, josta nyt ollaan huolella, jota ollaan huolella pohtimassa täksi uudeksi ehdotuksen pohjaksi. Kiitoksia. Thank you for all the questions and all, the opinions that you have raised. Paljon kiitoksia kaikista kysymyksistä ja mielipiteistä, jotka tuotiin esiin. Tavoitteet olivat yksi hyvin tärkeä asia näissä kommenteissa, ja tästä me keskustelimme myöskin komission kanssa, kun teimme tarkastusta. Tarkastuksen tarkoitus ei ole määritellä päämääriämme. Nykyinen tilanne on sellainen, että meillä ei ole selkeitä päämääriä, kuten edustaja Bokovic sanoi, ja monet muutkin täällä mainitsivat. Ja tästä syystä me puhumme toimista, puhuimme siitä, olivatko toimet sopivia, pitäisikö niitä toimeenpanna mutta meidän suosituksemme, koska meidän täytyy ensin määritellä päämäärät ennen kuin määrittelemme toimet, meidän suosituksemme on se, että meidän pitäisi tarkastella, onko tämä todellista viherryttämistä vai tulosiirto Tämä on jotakin, mitä meidän täytyy tehdä komission ja teidän lainsäätäjänä. Teidän täytyy tämä ratkaista. Ja me tämän jälkeen, me määrittelemme sen, onko tavoitteet saavutettu. Eilen me päätimme KONT-valiokunnassa keskustelun sellaiseen yhteenveton komissiolta, ettei äh, mitään maksujen jakaumaa jakautumista ole tapahtunut. Kaikki saavat maksunsa aivan kuten ennen viherryttämistäkin. Ja jos tarkastelette kertomusta maanviljelys menettelyssä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Onko viherryttäminen siis vuonna 2013 politiikan suuri muutos? Todennäköisesti ei. Tässä palaamme jälleen kerran samaan kysymykseen, mitkä ovat viherryttämisen tavoitteet. Ja me Tilintarkastajina emme voi tavoitteita määritellä. Me voimme vain sanoa, että tavoitteet pitäisi määritellä, ne pitää määritellä tulevaisuudessa. Edustaja Dantan sanoi tai kysyi, mikä on ollut vaikutus ympäristöön viiden vuoden jälkeen. Me tulemme näkemään, mikä ympäristövaikutus on, ja voin olla samaa mieltä tässä, tai olisimme, jos muutoksia maanviljelystavoissa olisi tapahtunut, mutta kuten todettua, vain 5 prosenttia eurooppalaista viljelijöistä on tehnyt joitakin muutoksia ja tämäkin luku saattaa olla todellisuudessa matalampi, sillä jos pysyvä lainun otetaan huomioon, tämä on vain sellaista alaa, jota ei ole aurattu, mutta itse asiassa mikään ei ole muuttunut. Eli todennäköisesti muutos on paljon vähäisempi kuin tämä osuus viljelymaan kohdalla. Me emme voi olettaa, että suuria muutoksia, parannuksia tapahtuu maan laadun, maaperän laadun tai ilmastoseikkojen kohdalla, ellei muutoksia ole tehty viljelystavoissa. Täällä todettiin, että me emme ole tunnustaneet sitä, että viljelijöiden pitäisi saada äm, palkkio siitä, mitä tekevät, mutta viljelijät ovat erilaisissa tilanteissa. Eräät käyttävät melkoisen hyviä menettelyjä, toiset eivät. Äh, on sellaisia viljelijöitä, jotka vahingoittavat ympäristöä, koska heidän viljelysmetodinsa ovat liian kovia. Me tarvitsemme toisenlaista viljelystekniikkaa. Meidän pitää ottaa huomioon myöskin erilaiset tilanteet eri jäsenmaissa. Edustaja De Castro sanoi, että meidän tulisi pohtia erilaisia lähestymistapoja eri jäsenmaiden kohdalla. Meillä on 27 YMP tulevaisuudessa, näinkö on? Me voimme olla samaa mieltä. Jäsenmaissa on erilaisia tilanteita ja siitä syystä eräitä toimia toteutetaan toisin. Tämä on nyt jo mahdollista nykyisin EFASin ekologisen alan alla, mutta esimerkiksi jos me vertailemme Alankomaita ja Puolaa, meillä on tutkimus siitä, minkälainen ekologinen ala olisi sopiva maissa, mutta lopulta maat eivät näitä asiantuntijoiden neuvoja seuranneet. Tästä syystä komissio siis on yhä päävastuussa siitä, että kohtaamme kysymyksen kansallisista ohjelmista 27 maassa ja sen olisiko tämä perusteltu valinta ja ovatko nämä toimet sellaisia, joilla pääsemme tavoitteisiin, jotka olemme määritelleet. Sitten edustaja McGuinness esitti kysymyksen siitä, tulemmeko me tekemään jotakin komission tiedonannon suhteen, tulemmeko me tuottamaan omalta osaltamme jonkinlaista panosta. Kyllä, me olemme valmistelemassa YMPn tulevaisuutta koskevaa asiakirjaa, joka julkaistaan maaliskuussa ajoissa. Ajatellen tätä monivuotoisen rahoituskehyksen tulevaisuutta koskevaa keskustelua. Edustaja Rope esitti kysymyksen siitä olemme mikä mielipiteemme on maksujen eriyttämisessä ja voidaanko näin tehdä. Tukien osalta tämä ei ole viherryttämisessä ongelma, sillä usein viherryttäminen liittyy perustukijärjestelmään. Viherryttäminen suurimmassa osassa jäsenmaita on vain ähm, jo saadun tuen päälle maksettava prosenttiosuus. Ja tehän tiedätte, että ähm, me pyrimme siihen, että nämä tuet olisivat samalla tasolla tulevaisuudessa ja tiedosteltiin myöskin, mitä viljelijöiltä odotettiin. Tämä oli yksi meidän havaintomme kertomuksessa. Jäsenmaat ja viljelijät näkivät tämän viherryttämisen vain lisätaakkana tai jonkinlaisena hallinnollisena taakkana ja pyrkivät tekemään kaikkein vähäisemmän määrän viherryttämistoimia, kuitenkin saada vielä tuen. Ja Tämä on meidänkin havaintomme viherryttäminen. Eli se tuota mitään hyötyä. Se on YMPssä vain jonkinlainen lisä monimutkaistaminen. Näin ei pitäisi tapahtua. Kaikissa Euroopan unionin ohjelmissa me pyrimme nyt yksinkertaistamiseen, kuten tiedätte, mitä vihreyttämisen kohdalla sitten on tapahtunut, ellei mitään käsin kosketeltavaa hyötyä synny. Tämä on vain lisä monimutkaistamista sillä meillähän on täydentäviä ympäristöehtoja, joita voitaisiin käyttää myöskin. Viherryttäminen vaatii viljelijöitä ikään kuin tekemään lisää niiden töiden ohessa, jotka tekivät jo muutenkin. Uskoakseni melko lailla kaikki teidän kysymyksenne ja huomioon liittyvät tähän, mitä todella vieraantuminen on. En voi vastata siihen, sillä se on juuri se, mitä me emme pystyneet määrittelemään. Tämä on yksi havaintojamme. Tavoitteet pitäisi määritellä paremmin. Dokument nie był prezentowany najpierw Komisji Rolnictwa, bo my mamy... Niin, tätä asiakirjaa erityiskertomusta esiteltiin valiokunnalle, mutta me katsomme tätä pikemminkin viljelijän näkökulmasta, ympäristön ja tulosten näkökulmasta. Emme tässä katso pelkästään rahoituspuolta ja sitä, emme toimi niin kuin talousarvion valvontavaliokunta. On valitettavaa, että eilen päässyt kuulemaan tästä KONT-valiokunnassa. Olisin voinut ehkä siellä selventää tiettyjä ymp kuuluvia erityispiirteitä. Kontvaliokunta menee oikeaan suuntaan. Totta kai tässä on tarkoitus säästää verovaroja mutta joskus on osoitettava ehkä heille oikea suunta. Tämä ensinnäkin. Ja sitten toiseksi, eikö ole niin, että on erilaisia yhteisiä maatalouspolitiikkoja, koska maita on 27, mutta tavoitteet ovat samanlaisia. Kuitenkin toteutus voi erota maasta toiseen, koska myös maanviljely ja maatalous eroaa toisistaan. Olosuhteet, perinteet, tilakoot ja niin edelleen. Ne eroavat toisistaan. Tämä merkitsee sitä, että eikö tässä rajoiteta jäsenvaltioiden toimintamahdollisuuksia. Heillähän on tietyt maatalouteen liittyvät tarpeensa. Ja me olemme siitä mieltä, että jos menetelmät tai joskus sanotaan, että jos menetelmät ovat erilaisia, silloin kaikki taas kansallistetaan, mutta meistä näin ei ole. Itse tulen jatkossakin puolustamaan sitä, että maataloudessa on eroja, koska olosuhteet ovat erilaisia, mutta silti tavoitteet voivat olla samanlaisia. Eivätkö eteläisen Euroopan viljelijät haluaisivat mielestänne edistää ilmastonmuutoksen vastaista toimintaa? Totta kai on ihmisiä, jotka eivät aina toimi tai kulje kultaista keskitietä. Puhun tästä siksi, että pelkään, että joudun kirjoittamaan kirjeen talousarvion valvonta valiokunnan puheenjohtajalle. Hänen mielipiteensä ovat perusteltuja. Hän haluaa suojella veronmaksajien rahoja, mutta hänen mielipiteensä eivät välttämättä aina sovi yhteen yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden kanssa. konto on ollut joskus sitä mieltä, että rahoja on käytetty väärin, mutta meistä meillä on ollut liian vähän määrärahoja. Rova Noichel. Kyllä tästä voidaan keskustella, mutta totta kai minullakin saa olla oma mielipiteeni asiasta. Annan teille puheenvuoron. Jos haluatte, niin kyllä se on mahdollista. Noisel. haluaisin vielä korostaa sitä, että tämä on teidän henkilökohtainen mielenki- mielipiteenne. Arvostan sitä, mutta usein vaikuttaa siltä, että puhuisitte koko ryhmän puolesta. Kyllä teillä on oikeus omaan mielipiteeseenne, mutta se ei ole meidän näkemyksenne ja tämä täytyy myös saada sanoa. Ette voi puhua koko maatalousvaliokunnan jäsenten puolesta. Täällä on näkemyseroja, kuten on tullut esille. swój pogląd. Eh, niin, sanoin vain, että haluan tuoda oman näkemykseni esiin. Ja tämä oli todella henkilökohtainen mielipiteeni silloin kun olemme asioista eri mieltä, voimme jättää tarkistuksia asioihin ja niistä voidaan äänestää, mutta ei täällä ketään mihinkään pakoteta. Hyvin pitkälle menevä viheryttäminen on hankalaa maanviljelijöille. Flanagan Hoisling. Maybe it's a problem with the... No ehkä tässä nyt on tunkkausongelma, mutta te sanoitte me, niin minä en ole samaa mieltä teidän kanssanne, niin silloin teidän väitteenne on väärä. Täällä sanotaan, että meidän täytyy suojata viljelijöitä. Olen ihan sataprosenttisesti samaa mieltä. Itse asiassa haluaisin, että saataisiin enemmän rahaa ja suurempi osa EU-budjetista kohdistuisi maanviljelykseen, koska minusta sen tulisi olla meidän ykköstavoitteemme, elintarviketurvallisuus, laadukkas, laadukkaat elintarvikkeet eurooppalaisille, mutta jos haluamme suojata viljelijöitä, meidän täytyy myös kuunnella sitä, mitä muuallakin sanotaan kuin tässä valiokunnassa. Sen sijaan, että ammutaan viestintuoja ja sitten iloisena mennään pois ja ollaan tyytyväisiä siihen, että no, tyyppi, joka valitti, niin nyt se on on ähm, laitettu aisoihin, mutta kyllä ne sieltä tulevat pois heti, kun panevat tästä huoneesta ulos, ja se, mitä syntyy siitä, on ongelmia viljelijöille. Jolle me kuuntele varoituksen ääntä täällä, niin joka ikinen sähköposti, jonka saa viljelijöiltä, ja minä haluan edustaa viljelijöitä, minulta kysytään YMPstä siitä, millä tavalla säilyttää budjetin saan niitä kohti kaksi e-mailia sähköhenkilöitä, jotka eivät ymmärrä, miten YMP toimii ja valittavat siitä, että viljelijät saavat rahaa. Kirjoitan heille takaisin, sanoin, että tämä on järkeä, tämän rahat päätyvät teidän parturikampaamoihinne ja ties mihin kauppoihin. Meidän täytyy kyetä puolustamaan sitä, mihin rahat käytetään, jos meitä varoitetaan, meidän täytyy ihmisiä kuunnella. Me puhumme siitä, että määritellään tavoitteita. No, määr... tavoitteita tulee määritellä. Euroopan tuomio tilintarkastustuomioistuin ei tiedä, mitkä meidän tavoitteemme ovat, ja olisi tietysti hyödyksi, jos kykenisimme sen heille kertomaan. Olen teidän kanssanne täysin yhtä mieltä. Ja siksi pyrinkin menemään kontvaliokuntaan silloin, kun siellä puhutaan näistä asioista tai esimerkiksi Intaan. Ja olen todella samaa mieltä kanssanne. Hoisling. Just tässä on kyse siitä, miten toimimme vastaisuudessa tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Se, kuin, se, miten tänään toimimme, ei käy. Des äh, haukkuu aina tilintarkastustuomioistuinta ja häipyy sitten paikalta. Minun täytyy oikeastaan pyytää anteeksi tilintarkastustuomioistuimelta. Ei ole mahdollista, että kuuntelemme heitä vain silloin, kun viesti meille sopii. Olemme tehneet niinkin, että koordinaattorit ja tilintarkastustuomioistuin käyvät vuoropuhelua ja tapaavat säännönmukaisesti, mutta vastaisuudessa ei voida toimia niin kuin tänään tehtiin. Te aivan oikein sanoitte, että me tutkimme sitä, mitä meille esitetään, ja kaikki eivät välttämättä tästä pidä, mutta silti on käytävä vakavasti otettavaa keskustelua, erityisesti YMPn uudistuksesta. Muuten tällaisia laajoja kertomuksia ei tarvittaisi mihinkään, jos niitä ei sitten panna merkille. Itse olen näin tehnyt ja teemme tästä johtopäätöksemme. Kiitän teitä vielä kerran. Tak, podzielam pana pogląd, zawsze mówiłem. Kyllä, olen samaa mieltä. Olen aina sanonut, että arvostan kovasti tilintarkastustuomioistuimen näkemyksiä. Dessillä on myös oikeus tuoda oma näkökulmansa täällä esille. Ehkäpä hän poistui paikalta, koska ei halunnut suututtaa ketään tämän enempää. Seuraavaksi vielä Bogovic. E, Kiitoksia. Kyllä todellakin on aivan selvää, että me emme kaikki ole samaa mieltä kaikissa asioissa. En minäkään ole samaa mieltä esimerkiksi sellaisen havainnon kanssa, ettei mikään muuttuisi maanviljelyksessä minä synnyin maatilalla ja toimin aktiivisesti tällä alalla 1984 vuodesta lähtien ja tiedän, että me olemme onnistuneet muuttamaan asioita. Näin on tapahtunut Euroopan unionin liittymisen jälkeen, eikä täällä parlamentissa tai täällä valiokunnassa saa väittää, ettei mitään ole muuttunut maanviljelys kunnioittaa ympäristöä mielestäni erittäin paljon enemmän kuin ennen, mutta meidän tarkoituksenamme on parantaa tätä toimintaa entuudestaan. Ja jos nyt täällä valiokunnassa me puhumme tällaisella tavalla, että viljelijät saavat rahaa syyttä suotta, niin sitten meidän on hyvin vaikea säilyttää tämä rahoitus, jos me itsekin puhumme näin. Me olemme saaneet paljon tärkeää edistystä aikaan ja uskoakseni meidän pitäisi luovalla tavalla pyrkiä löytämään sellaisia ratkaisuja, jotka tekevät mahdolliseksi sekä säilyttää rahoituksen maanviljelijöillemme, että motivoimaan nuoria jatkamaan tällä sektorilla. Minä itse en minä nyt kaikkia vastusta, kaikkia sellaistakaan, mitä en tue, mutta täällä viherryttämis